kokouksesta komission jäsen saa puheen. Tai tässä on otettu kaksi suullista kysymystä komission jäsen. Ensin herra Gallagher voi estää puheenvuorossa, mutta hän ei olekaan paikalla, joten herra Kadek saa puheenvuoron. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Halusin keskustelun meribassin säilytyksestä, koska meillä on edessämme haaste, joka liittyy tämän lajin selviytymiseen. Tällä on suuri taloudellinen arvo. Virkistyskalastajat ja ammattikalastajat haluavat kalastaa tätä. Ja Atlantilla tätä lajia kalastetaan paljon ja sillä on suuri vaikutus talouteen. Tekniikka, jota käytetään, ovat moninaiset, mutta suurimmaksi osaksi käytetään vetonuottaa ja virkistyskalastajat käyttävät omia välineitään. Ja meribassi kypsyy neljännen viiden vuoden aikana sukukypsäksi ja sen koko on 35-40 senttimetriä. Kalat kokoontuvat laumoina ja niissä on suuri määrä yksilöitä näissä laumoissa ja näinä aikoina tämä laji on aivan erityisen herkässä tilassa. Toimivalta näissä asioissa kuuluu jäsenvaltioille eikä Euroopan unionin ja Ranskalla on mielenkiintoisia toimia tällä hetkellä, jotka on laadittu yhteistyössä ammattikalastajien kanssa. Esimerkiksi seitsemän päivän lepokausi minimiverkkokoko aluksissa ja myöskin alusten koko on rajattu viiteen tonniin. Nämä toimet ovat hyviä, mutta ne ovat edelleen riittämättömiä. Sitten virkistyskalastajat ovat päättäneet kasvattaa kalastuskokoa, jotta laji säilyisi. Ja tämä osoittaa, että virkistyskalat ovat tietoisia lajin säilyttämisen tärkeydestä. Euroopan unionin täytyy nyt puuttua tähän problematiikkaan, jotta asioita harmonisoidaan yhteisön tasolla. Tiedot vuodelta 2012 osoittavat, että tämä on ongelma Euroopan unionin tasolla eurooppalaisella tasolla meribassin kalastus on vähentynyt 20 prosentilla ja arvio Infremeristä vuodelta 2011 osoittaa, että tilanne on huolestuttava ja täten Euroopan unionin tasolla on tärkeää, että komissio ehdottaisi jäsenvaltioille ammatti- ja virkistyskalastuksen seurannan kiihdyttämistä ja että saataisiin aikaiseksi kestävä kalastus. Kuitenkaan kieltoon ei tule päätyä meribassin kohdalla, vaan kysymys on edellä enemmänkin hallintotoimenpiteistä, jotka mahdollistavat sen, että kalastajat voivat jatkaa kalastusta kiintiöiden puitteissa, jotka Euroopan unioni on asettanut, ja ne perustuisivat parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen tietoon, ja niiden mukana olisi monivuotinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kalastusmahdollisuudet ja muut tekijät, ja täten meribassia voitaisiin myöskin kaupallisesti hyödyntää, koska se on kuluttajien keskuudessa hyvin haluttu laji. Mahdollistaisiin myöskin virkistyskalastus, jossa määriteltäisiin kalastajien määrä vuositasolla ja kalastusmäärät. Euroopan unionin tasolla keskustelun täytyy mahdollistaa se, että kolmen toimielimen tasolla päästään yhteisymmärrykseen ammattikalastuksesta. Ja täten pyytäisinkin komissiolta sitä, että kiihdytettäisiin toimia tämän lajin kohdalla ja saataisiin aikaiseksi lokakuun mennessä tutkimus meribassin tilanteesta Euroopan unionissa ja tulisi saada aikaan suurin sallittu jaetun saaliin eh, kiintiöt ja monivuotinen hallintosuunnitelma ja myöskin eh, minimikalastuskoko tulisi olla 40 senttimetriä. Komission täytyy ottaa tästä asiasta vastuuta ja nopeasti ehdottaa meille konkreettisia toimia meribassin säilyttämiseksi ja se mahdottaa mahdollistaisi sen, että kalastus voi jatkua ja virkistyskalastajatkin voivat jatkaa tämän lajin kalastamista. Haluaisin esittää komission sen kysymyksen, onko komissio ennen mandaattinsa loppua ehdottamaan monivuotisen meribassin hallinnointisuunnitelman. Kiitos. Monsieur Cadec. Et je donne maintenant la parole au deuxième auteur de la question, Monsieur Gallagher Paljon kiitoksia puhemies. Puhemies, Islanti ja Färsaaret. Islanti ja Färsaaret ovat kalastaneet makrillia valtavasti viime vuosina. Islanti yksipuolisesti on lisännyt kalastustaan prosentista vuonna 2006 23 prosenttiin vuonna 2013 sellaisilla merialueilla, joilla kanta ei ole – kovin suuri, 4,6 prosenttia viiva 23,9 vuonna 2013. Jälleen alueella, jolla kanta on heikko. Eli ne Lontossa monien kokousten jälkeen lopulta allekirjoitettiin sopimus Euroopan unionin Norjan ja Färsaarenten kesken, jotta voidaan jakaa makrilikalastus Koillis-Atlantilla. Tämä sopimus on voimassa noin viiden vuoden ajan. Islanti ei ole osapuoli. Islanti on vetäytynyt neuvotteluista ja luonut oman yksipuolisen kiintiönsä vuodelle 2014. Suurin sallittu saalis 1,2 miljoonaa tonnia tälle vuodelle, joka heijastelee ISESin kansainvälisen merentutkimusneuvoston kantaa. Irlannin kannalta olen iloinen siitä, että tämä sopimus on eduksi maalleni ja äänestäjilleni makrilli kiintiö kasvaa 105 000 tonniin 125 miljoonan euron alalle. Tämä on tärkeää kasvua, 60 prosentin kasvu väliaikaiselle kiintiölle, joka vuoden alussa annettiin. Pitkällä aikavälillä on huolestuttavaa se, että Färsaaret ovat saaneet 12,6 prosentin osuuden eilisen sopimuksen mukaan. Tämä ei ole millään muotoa oikeutettu osuus, eikä saa johtaa siihen, että eurooppalainen ala ja oma maani tämä ala kärsii komission jäsen Damanakin on täysin kannettava vastuu tässä. Se, miten hän on hoitanut koko tilanteen, ja puhun tässä nyt ihan maltillisesti, että hänen toimintansa on ollut pettymys. Se, että hän ei ole täällä paikalla tänään, osoittaa, miten komission jäsen kunnioittaa tätä parlamenttia parlamentin kalatalousvaliokuntaa komission jäsen oli valmis tekemään sopimuksen hinnalla millä hyvänsä. Ja hän oli koko ajan julkisesti osoittanut 11,9 prosenttia olevan riittävä. Tämä ei ollut riittävä. Komission olisi voinut esittää sanktioita näitä maita kohtaan, kun 98 prosenttia parlamentin jäsenistä äänesti sanktioiden puolesta. Meidän on oltava kiitollisia norjalaisille. Norja oli tiukkana eikä halunnut luopua eurooppalaisesta kalastuksesta. Meidän on huolehdittava tämän makrillikannan kestävyydestä ajatellen nuoria kalastajia ja kalateollisuutta kaiken kaikkiaan jalostusteollisuutta. Toivon, että uusi komissio ja uusi komission jäsen ajaa eurooppalaisen kalataloussektorin oikeuksia. Islanti ja Färsaaret aikaisemmin olivat vastuussa – muiden kalakantojen kalastamisesta loppuun aikaisemmin. Ja nyt toivon, että sama tilanne ei kohdistu makrillin kalastukseen. Koska olemme nähneet, mitä voi tapahtua, jos mihinkään toimiin ei lähdetä. Islanti on jälleen kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä muiden rannikkovaltioiden kanssa, joten kauppasanktioita on saatava pöydälle uudestaan. Minun tekstiäni tuki suuri enemmistö parlamentista ja ennen kesätaukoa komission jäsen oli valiokunnassa ja hän sanoi meille suoraan, että hän lähtee kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta sanktioita saadaan aikaiseksi. Kuitenkaan hän ei tehnyt mitään. Ei ole yllättävää tämä, ettei noudateta strategiaa, jolla tuettaisiin tämän eurooppalaisen alan tarpeita. Minä olen ihan varma siitä, että jos hän olisi ajanut näitä sanktioita Islannin suuntaan viime vuonna, emme olisi joutuneet tähän tilanteeseen, jossa Islanti jälleen kerran kieltäytyy tekemästä yhteistyötä muiden kalastavien valtioiden kanssa. Färsaarien kohtaan käytettiin tätä silinkalastuksen osalta Pohjois-Atlantilla. Ja nyt on tärkeää, että komissio lähtee sanktioihin Islannin suuntaan. Ja sanktiot on saatava käyttöön välittömästi. Kiitos. Lewandowski, on la komission. Kiitoksia komissiosta, komission jäsen Lewandowski. I take the Sibas Meribasin suojeleminen on yksi otan ensin. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Me keskustelemme parlamentin kanssa meribassin suojelusta ja näin on tehty jo vuodesta 2012 ja nyt meillä on ollut kahdesta kehitystä. Toisaalta enemmän tieteellisiä todisteita, mitä tulee kalakantaan ja sen kestävyyteen. Toisaalta meillä on selkeitä tietoja yhteisestä kalastuspolitiikkaan, mitä tulee näihin tieteellisiin todisteisiin se osoittaa, että biomassa on vähentynyt ja tämän takia he pyytävät, että kalastettaisiin vähemmän meribassia ja komissio hyväksyy tämän argumentin, mitä tulee sitten yhteisen kalastuspolitiikan muutokseen, nyt meillä on tällaista alueellistamista olemassa ja tämän takia jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuunsa ja kehittää tämänhetkistä kansallista valvontaansa paljon kattavammaksi suunnittelu, hoitosuunnitelmaksi tämän kalakannan kohdalla. Tässä tavalla lähdetään alhaalta ylöspäin. Otan huomioon täällä esitetyt puheenvuorot, mutta mutta yhteisen kalatalouspolitiikan uudistuksen logiikka liittyy alueellistamiseen. Nyt on aika täytäntöönpanna tätä kaikkea ja tarkistaa, toimiiko se vaiko eikö. Ja tämä on meidän velvollisuutemme myös. Meidän pitää arvioida, kuinka hyvin kansalliset toimet te- toimivat ja kuinka tehokkaita ne ovat ja pyydän myös tiedeyhteisöä arvioimaan, onko hoito riittävä vai ei. Me tuemme jäsenvaltioita, mutta tässä on koko YKPn logiikka, uudistus ja alueellistaminen. Jos ehdotetaan Euroopan laajuisia kiintiöitä ja tästä herra Kade puhui aivan selväsanaisesti, tämä on edelleenkin yksi mahdollisuus, se on vaihtoehto. Kuitenkin olemme kaikki tietoisia siitä, että enemmistö jäsenvaltioista vastustaa kiintiöitä ja haluaa alueellistamista ja omaa vastuuta ja omaa, hoit- omaa hoitokapasiteettia, joten tällainen tilanne nyt on. Tieteellis- tieteelliset tosiasiat toisaalta sitten alueellistaminen, joka liittyy kalastuspolitiikan uudistuksen logiikkaan ja panen merkille herra Kadekin puheenvuoron. Hän pyysi erilaista logiikkaa, Euroopan laajuisia kiintiöitä, mutta nyt tilanne on kuitenkin selvästi tämä. Enemmistö jäsenvaltiosta ei puolla Euroopan laajuisia kiintiöitä. Mitä tulee sitten makrillin kalastukseen, niin tässäkin teemme yhteistyötä parlamentin kanssa ja näin on ollut neljä vuotta, jotta löydettäisiin ratkaisu kalakannat muuttuvat. Tästä on todisteita ja meidän pitäisi ottaa joidenkin jäsenvaltioiden intressit tässä huomioon. Tässä on kyse selkeistä todisteista kalakantojen kunnon suhteen ja viestin pitäisi tietysti olla hyvä, mutta eilen lopultakin saimme aikaan sopimuksen EUn, e niin kuin herra Gallagher mainitsi, siis EUn, Norjan ja Färsaarten kanssa ilman Islantia. Se on tietysti pettymys, mutta kaksi naista on mukana. Islanti äänest jäi sopimuksen ulkopuolelle. Tästä keskusteltiin erittäin pitkään komission ja muiden osapuolten kanssa, enkä voi hyväksyä sitä, että tässä olisi toimittu ilman, että otetaan huomioon Euroopan kalastajien etuja huomioon, mutta myös otettiin huomioon kestävät kalakannat. Sehän on toinen osa tätä ongelmaa nyt meillä on tällainen viisivuotinen suunnitelma ja ainakin tämä tuo ennakoitavuutta ja on tällaiset vakaat puitteet harjoittaa makrillin kalastusta Atlantilla. Minulle ja kollegalle Rova Damanakille, koska Islanti, se, että Islanti ei ole mukana, on pettymys. Olen kuullut puhetta jostain sanktiosta. Tämä on yksi vaihtoehto, mutta kuitenkin mielestäni tällä hetkellä meidän pitäisi lähettää positiivinen viesti, että ainakin tässä on kyse ennakoitavuudesta, kestävyydestä kahden maan kohdalla, jotka ovat mukana. Ja mielestäni tämä ei ole mikään huono uutinen kalastajille ja heidän perheilleen Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, yhdessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja muissa maissa EU-ssa. Tietysti aloite kuuluu edelleenkin komissiolla ja he ottavat sitten huomioon, mitä täällä teiltä kuulevat, tai me otamme sen huomioon. Ja kohta varmasti kuulen lisää samasta aiheesta aivan kohta, joten kiitoksia. Nyt on siis saatu sopimus kahden maan kanssa aikaan. Islanti ei ole mukana. Ja olen kuullut näitä vahvoja vaatimuksia sanktioista. Kiitoksia komissionissa. Seuraavaksi Mato Adrover. Kiitoksia puheenmies. Tämä on yhteiskeskustelu. Keskittyisin tässä äh, meribas, meribassi. Voin pahoitella tätä, että hän ei, kalatalous komissaari paikalla, koska nyt olisin onnitellut häntä tästä sopimusta, sopimuksesta, joka eilen saatiin äh, koolis atlantin maiden kanssa aikaan. Mutta loogisesti tietenkin tämä sopimus vähän muuttaa minun puheenvuoroni, jonka eilen laadin, ja mielelläni muutakin sitä, koska tässä jo sanottiin, että öö, makrelin kalastusongelmat eivät ole mitään uusia. Päinvastoin monia aloitteita on tehty ja voin jo sanoa, että Euroopan parlamentti on ollut loputtoman kärsivällinen tässä asiassa komission suhteen. Kun laadin, laadin puheenvuoron, mietin e- tiettyjä kysymyksiä. Mietin, minkä takia nyt ollaan jo näin pitkällä, eikä vieläkään ole saatu aikaan sopimusta lopullisista takeista suurimmista saldosta saaleista Maklen suhteen. Tällainen viivästyminen voisi aiheuttaa varsin vakavia ongelmia ja myös mietin sitä, minkä takia sallitaan se, että Färsaaret ja Islannit yksipuolisesti asettavat kiintiöitä ja tämä haittaa muita osapuolia kumppaneita ja, sama, ja Norja Norjan kanssa se kuitenkin saatiin tämä sopimus. Minkä takia komissio on niin ylimielinen tavallaan, tai siis äh, löysä joidenkin maiden kohtaan, jotka tekevät toinen väärin toisia sanktioita varsin kovalla kädellä. Minkä takia mm, mitä ne on tehty. Sanon, että sopimus oli aivan ratkaisevan tärkeä, uskon tähän, mutta ei hintaan mihin hyvänsä. On saatu aikaan osittainen sopimus, Espanja on johtanut tätä asiaa, kiintiökysymystä ja sitä, että ei sallittaisi laitonta kalastusta, joka ei täytä sopimuksen ehtoja. Mutta tämä on vielä puutteellinen, koska Islanti puuttuu, niin kuin täällä on sanottu, ja mielestäni komission täytyy olla valppaana. Sen pitää toimia kovalla kädellä, eikä sen pitää hyväksyä minkälaista löysyyttä maiden kanssa, jotka on kyse sitten Islannista, joka toimii väärin tai mikä tahansa muukin. Kiitoksia. Teille on esitetty siis korttia. Herra Mato Adrover, haluatteko hyväksyä sen? Monsieur Rubik? Edustaja Rybik. Herzlichen Sydämestä kiitokset. Haluaisin kiittää Mato Adroveria, koska kalastuksella on suuria vaikutuksia. Mutta mitä etuja ja haittoja tällä sopimuksella on itsenäisille kalastajille ja kalan jalastusteollisuudelle? Näettekö tämän sopimuksen kautta, joka nyt on solmittu etuja ja haittoja niille, jotka noudattelevat tätä sopimusta? Uskon, että tämä kysymys on pikemminkin komission suhteen. Minä omasta puolestani voin sanoa, että tämä sopimus on täysin tyydyttävä, mutta jos minulta kysytään näistä maista, Espanjan kohdalla esimerkiksi, niin tässä pitäisi, on lisätty yli 40 000 tonnilla kiintiötä ja kalastajat voivat olla varmoja siitä, mitä voivat kalastaa. Toinen eri asia on eri maiden kannat, jos puhumme joka ikistä näistä, niin se on varmasti pitkä kysymys, että ehkä voisitte kysyä, mitä komissio aikoo tälle asialle tehdä. Kiitoksia saa nyt Rova Rodyst. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Joskus tapahtumat etenevät nopeammin, kun esityslista muuttuu Euroopan parlamentissa. Minä olen hyvin iloinen siitä, että makrillikalastuksesta on päästy sopuun. Erityisesti olen iloinen Pohjois-Euroopan kalastajien puolesta. Tämä konfliktihan koski heitä. Mutta vaikka olen tyytyväinen, haluan esittää muutaman kriittisen huomion. Se, että makrillisota sai jatkoa neljän vuoden ajan, on noloa kaikille osallisille. Se osoittaa, että kalastuksen osalta kansainvälinen yhteistyö ei toimi. Kukaan ei voita tällaisista konflikteista mitään. Kärsimään jäävät kalastajat, jotka eivät voi laittaa MFC-merkintää saaliinsa enää. Tämä kriisi on laajentunut muihin aloihin, jotka eivät voineet sertifioida kaloja niin kauan kuin ne ei päästy sopuun Norjan ja EUn välillä näistä kalakannoista. Norja halusi sopimuksen ainoastaan, jos sovitaan myös Islannin kanssa. Hyvät kollegat, minä en lähde sanomaan, kuka on neuvotellut liian tiukasti, että kenen olisi pitänyt antaa periksi aikaisemmin. Sano kuitenkin, että tarvitsemme kipeästi kansainvälisiä mekanismeja, jotta tällaiset kysymykset voidaan ratkaista reilusti ja ennen kaikkea nopeasti. Makrilli ei ole nyt ensimmäinen eikä viimeinenkään kala, joka, jonka tilanne muuttuu ja aiheuttaa näin ongelmia EUn ja sen naapurivaltioiden välillä. Tulevalla kaudella on siksi tehtävä aloitteita, jotka parantavat kansainvälistä kalastuksen yhteistyötä. Meidän on oltava näissä keskusteluissa enemmän mukana ja meidän on oltava yhteydessä myös Norjan ja Islannin parlamentaarikkoihin. Sama koskee tietenkin Välimeren eteläpuolisia naapurimaitamme. Me tarvitsemme järkeviä ratkaisuja, emmekä tällaista makrelisotaa. Kiitos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 Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Ilmastonmuutokset ovat todellisuutta ja makrilli sota on ensimmäinen konkreettinen esimerkki resurssikriisistä, joka syntyy ilmastonmuutoksen takia, kun eläin- tai kasvilajit muuttavat tai kuolevat sukupuuttoon – ilmastonmuutto ja meidän on voitava osoittaa solidaarisuutta ja löytää oikeanmukaisia mekanismeja auttaa niitä, joihin ongelmat kohdistuvat ja jakaa resurssit, joita meillä on. Miten on voitu ratkaista tämä kriisi, joka on syntynyt siitä, että makrilli on siirtynyt pohjoisemmaksi? Ei kovin hienosti, jopa niin surkeasti, että ISIS vuonna 2013 päätti, että että ei voida arvioida enää kalakantaa sen huonon tiedon pohjalta, jota on nyt käytettävissä, koska ainoastaan kaksi laivasta on kertonut siitä, miten paljon on palautettu makrillia ja miten huonosti on arvioitu tätä kantaa on käymässä nyt vähitellen selväksi. Siksi ISES ei voinut täällä vuonna puhua kalastuskuolleisuudesta tai kestävästä kalastuksesta tämän kannan osalta. Siksi tarvitaan oikeudenmukainen ratkaisu ja toivotaan, että kaikki osapuolet kantavat vastuunsa tässä konfliktissa. Tärkeimmässä asemassa on makrilli. Kalakannan asema oli erittäin huono 70-luvulla ja nyt se on niin jälleen. ISIS ei ole voinut siis hyvin kertoa siitä, mikä olisi kestävää kalastusta tällä hetkellä. Siksi kaikkien on oltava maltillisia, mutta toisten pitäisi olla maltillisempia kuin toisten. Ne laivastot, jotka eivät kunnolla edes voi kertoa siitä, miten suuri saalis on ollut, pitää voida luopua omista kiintiöistään. Kiitos puhemies. La parole est à monsieur Stevenson pour une minute. Edustaja Stevenson, minuutti arvoisa Kiitos puhemies. Ensinnäkin on epäoikeudenmukaista hyökätä Damanakin kimppuun. Hän sanoi puheenjohtajakokouksessa, että hänen täytyy olla Thessalonikissa kansainvälisen kapasiteetin konferenssissa, eli puheenjohtajakokoukseen äh, kimppuun täytyisi hyökätä. Äh, se olisi voinut olla joustavampi ja sallia hänelle osallistumisen tähän keskusteluun sellaisena päivänä, kun hän olisi ollut paikalla. Pat Cope Gallagherin kanssa olemme saaneet läpimurtosopimuksen, vaikkakin olen sitä mieltä, että jos 12,6 prosenttia kiintiöstä annetaan Faroe-saarelle, ja sitten annetaan Islannille ja Venäjälle toivoen, että he liittyvät rannikkosopimukseen myöhemmin, niin se on liian anteliasta. Ainoa syy, miksi tässä onnistutin, oli se, että ICS kertoo meille, että biomassa on kasvanut valtavasti ja meillä on nyt 2,1 miljoonan tonnin kiintiö, joka on kaksinkertainen parin vuoden takaiseen verrattuna. Ja tämä ei ole kestävä taso, mutta tämä, tällä haavaa tämä on kuitenkin hyvä uutinen ja onnittelen tästä kaikkia. Edustaja Ferreira. Presidente, senhor Comissário, como refere a resolução... Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Me juuri kuulimme ympäristöoloista ja sääolosuhteista. Ne kaikki vaikuttavat kalakantojen liikkumiseen ja miten kannat jakautuvat. Joten eh, kokonaiskiintiön jakamisen pitäisi heijastella su- sitä, kuinka paljon lajeja ilmenee. Ja tässä pitäisi olla tällainen päivitetty tietokanta, jossa kerrotaan, mikä milloinkin kalakantojen tilanne on. Ja kun ne, tiedettäisiin sitten, kun neuvotellaan muiden maiden kanssa ja samoin kun puhut, eh, neuvotellaan sisäisesti tai kolmansien maidenkin kanssa. Joten tässä yhteydessä Koillis-Atlantin kalas sovittu kalalalla jamme kiintiötä maiden kesken. Ja tä, tässä tarvitsee käyttää teillä tietoa tämän toiminnan pohjana. Portugalissa on varsin paljon sardinia, kannat ovat lisääntyneet aluevesillä siellä viime aikoina. Tämä on tällainen erityinen tieto, joka on saatu, joten pitää muistaa, että meidän pitää seurata kalakantojen tilannetta, miten ne muuttuvat. Kiintiöiden pitäisi heijastella myös tätä ja pitäisi myöntää silloin kiintiötä, kun tiedetään paljon nopeammin näistä asioista, niin että se heijastelee todellakin kalakantojen todellista jakautumista. Joten näitä kalakantoja pitää tutkia aika usein ja äh, riittävän usein. Ja vain tällä tavalla mielestäni voidaan saada objektiivinen arvio tilanteesta ja voidaan kunnollisella tavalla hoitaa kalakantoja. Kiitoksia. Herra Kuun, kaksi minuuttia. Herr Präsident, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen Lewandowski. Kun katsotaan takaisin vuoteen 2009, nähtiin, että Islanti oli konkurssin partailla ja pyysi apua myös Euroopan unionista ja halusi EUn jäseneksi, mutta meillä oli selkeät ehdot jotka tietenkin olivat neuvottelun mahdollisuus, kun Islanti on yksipuolisesti päättänyt sopimuksistaan Vuonna 2010 kalastettiin niin paljon makrillia, että kanta kärsi, kanta on nyt uhattuna. Näin tehtiin yksipuolisesti ja nyt jälleen jätetään, jättäydytään pois neuvottelupöydästä ja tämä osoittaa separatistista tietä, jota meidän on vastustettava tiukasti, jotta meidän kalastuslaivastomme ei kärsi vielä pahemmin tästä. Se, että nyt on saatu Färsaarten ja myös Norjan kanssa sopuaikaiseksi on sinänsä myönteistä, mutta tietenkin on katsottava vielä lukuja, miten paljon kalastuskiintiöitä on vaeltanut EU-maiden ulkopuolelle, mutta tällä on totta kai vaikutuksia myöskin siihen, minkälainen vakaus kaiken kaikkiaan on. On tärkeää, että sovitaan Norjan kanssa. On tärkeää, että Norjallakin on selvyys makrilikantojen osalta, mitä tapahtuu Norjan kiintiöille ja niin edelleen. Ja on katsottava Itämerta, jossa meillä on yhteisiä Skagerakin Kattegatin osalta yhteisiä kalastusalueita. Ja jos norjalaiset nyt ovat sopineet, niin meillä on myös mahdollisuus kalastaa MSY-sääntöjen mukaan. Ja näin voidaan myös Itämeren silakkaa näiden sääntöjen mukaan kalastaa tulevaisuudessa, että voidaan markkinoida näitä kaloja paremmin. Ja Mecklenburg-Vorpommerissakin kalastajillamme on parempi tilaisuus ja mahdollisuus. Ja tämän halusin sanoa nyt myös, että tämä tulos, joka on saatu aikaiseksi, on myös myönteinen. Kiitos. Edustaja Sanchez Presedo. Kiitoksia puhemies. 2014 voi olla se vuosi, jolloin makrisota päättyy. Tätä, tästä on käyty polemia vuosia ja ulkosuhteista tämä on vaikuttanut myös, mutta myös jäsenvaltioiden kesken on tästä neuvoteltu viime päivinä. Sadat galisialaiset kalastajat ovat osoittaneet mieltään öö, makrillikiintiöiden puolesta, joka kuuluu sieltä Espanjalle. Kysymys liittyy kahteen asiaan. Pitäisi lopettaa epävakaus, e-, epävarmuus rannikko mm, alueilla ja saada aikaan tasapainoisia ratkaisuja kaikissa maissa, erityisesti jakaa oikealla tavalla troolimahdollisuudet ja muut. Ja huolimatta muutoksista kalakantojen liikkumisessa, kun taas historiallisesti EUlla Norjassa on ollut, Norjan osuus on ollut 90 prosenttia, ei ole järkevää, että Islanti ja Färsart ovat päässeet, päätyneet 50 prosenttiin 2013 vuonna me olemme tukeneet asetusta ja tukia, jotka liittyvät Färsaariin ja kestävyysten kalakanoissa ja eilen saatiin aikaan sopimus Lontoossa ja tämä avaa oven sille, että isäntäkin voi tulla, voi tulla mukana. Ehkä näin voidaan vahvistaa EUn suhteita Norjan kanssa, joka on pystynyt lisäämään kalakantoja huomattavasti viime aikoina ja erityisesti tässä pitäisi myötävaikuttaa vaikuttaa sopimukseen Norjan kanssa, jossa otetaan huomioon koko sektori. Nyt kun viedä, pitäisi viedä työ loppuun myös jäsenvaltiotasolla, ja mitä tulee merivassin, me tuke, tuemme sopivia toimenpiteitä tämän kalan kannan suojelemiseksi. Kiitoksia. Edustaja Kari. Tack, Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella teitä ensin eilisestä sopimuksesta. Se on askel aivan oikeaan suuntaan, mutta me emme ole kuitenkaan tällä ratkaisseet ongelmaa. Komissio ja yhteinen kalatalouspolitiikka. Tässä on kysymys rahasta ja kestävyydestä ja kaikki tietävät, että makrillikannat ovat siirtyneet ja tästä syystä Färsaaret ja Islanti haluavat kalastaa enemmän, mutta tämä ei kuitenkaan tuo esille sitä, kuinka ahneita ollaan Euroopan unionissa – ei tulisi lähteä sanktioiden tielle, koska sanktioilla ei tätä ongelmaa ratkaista. Eh, Kiitos. Voimme olla iloisia siitä, että sopimus on saatu aikaiseksi. Ajatellen kalastajia, kalakantoja, niin on hyvä, että tämä asia on nyt sovittu ja Norja on saatu tähän mukaan. Näin saadaan lisää vakautta aikaiseksi ja tulevaisuuden näkymiä. Tämän päivän puheenvuorossani keskittyisinkin meribassi kysymykseen. Tämä asia on hoidettava toisin, se on nyt ihan selvää. Myös komission jäsen sanoi, että tämä on hoidettava hajautetusti alueellisesti. Kuitenkaan tätä asiaa ei nyt ratkaista. Tämä kalakanta pienenee entisestään. Pitkällä aikavälillä tarvitaan kunnollinen hoitosuunnitelma. Kadekin aloitus onkin tehty, jotta saataisiin muutosta aikaiseksi ja voitaisiin pitää kiinni siitä, että noudatetaan pitkällä aikavälillä sopimuksia siitä, miten paljon voidaan kalastaa. Tämä asia on siis hoidettava toisin kuin tähän mennessä. Ja edustaja Kadekin kysymyksessä, joka on nyt käsittelyssä, siinä katsotaan myöskin sitä, että pitää saada riittävästi tietoa tieteellisesti, selkeää tietoa Euroopan tasolla. Ja kalastusrastokysymystä tutkitaan ensi viikolla. Ja meillä pitää olla riittävästi taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja, jotta voidaan huolehtia tutkimuksesta ja valvonnasta tehokkaalla tavalla keskitetysti, hajautetusti. Kyllä subsidiariteetti on tärkeä, kyllä minä sen tiedän, mutta katsotaan nyt niitä tuloksia, joita on saatu aikaiseksi. Olisi tärkeää, että komission jäsen tämänäkin voisi tuoda myöskin hyviä uutisia ainoastaan Makrilin osalta, vaan myös meripassin. Kiitos. Edustaja Toma, puolitoista minuuttia. madame la présidente chers collègues puhemies hyvät kollegat euroopan unioni on tehnyt historiallisen työn mitä tulee kalakautta säilyttämisen. Nyt tar- tarkoituksena on ryhtyä hoitosuunnitelmiin ja vaatia samaa myös kumppaneiltamme uusia asioita. Ensinnäkin mitä tulee virkistyskalastukseen, 2009-2010 Ranskassa ammattikalastus oli noin 5 miljoonaa tonnia, mitä tulee Berivassin. Ja kun taas nyt on voitu arvioitu miten voidaan meribassia kalastaa. Nyt komissio aikoo tehdä jatkossa sopivan lainsäädäntöehdotuksen, jossa otetaan mukaan virkistyskalastustoiminta. On välttämätöntä, että otetaan huomioon virkistyskalastussaalit, kun arvioidaan kalakantojen tilaa ja voidaan esittää kysymys pitääkö tässä ottaa huomioon vain kalastus kalastus toiseksi tavoitteena, että tavoite pitää asettaa myös kumppaneille, ei ole hyväksyä sitä, että makrelin kalastus, äh, tässä rikotaan kiintiökantoja niin, että vain EU joutuu ottamaan huomioon nämä kalakannat. Mitä tulee sitten niihin kalakantoja, joille ei ole asetettu suurta mahdollista sallittua. Miten komissio alkoi tehdä viimeisimmät luvut äh, Välimeren tilanteesta osoittaa, että mitään yhteyttä ei ole kalastusponnistusten ja kalakantojen välillä. Tämä toiminta voisi olla tehokasta ja sen pitää soveltua kaikkiin, kaikkialla ja kaikkiin lajeihin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt vaihe ilman puhujalista ja puheenvuoron saa Rova Fraga Esteves. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan onnitella eilisestä Lontoon sopimuksesta viiden vuoden jälkeen. Se palkitsee myös EUn kalastajia, eikä tavallaan palkitse niitä, jotka ovat harjoittaneet laitonta kalastusta niin kuin Islanti on tehnyt. Ja tulevaisuudessa minä toivon, että Islanti jos ei toimi kestävällä tavalla, niin sitten on juridisia välineitä, niitähän on olemassa, niitä pitäisi voida käyttää ja asettaa tällaisia kaupallisia sanktioita Islantia vastaan, niin kuin parlamentti on pyytänyt useissa eri yhteyksissä, mutta minä korostan, olen tyytyväinen tähän sopimukseen samoin yhteisön kalastajat, jotka olivat jo aivan rajatilanteessa, mitä tulee mm, mm, makrelikantoihin. Nyt he saavat hiukan hengenosaa, erityisesti Espanjassa. Tämä tarkoittaa, että kiintiöt ovat lisääntyneet huomattavalla tavalla verrattuna aikaisempiin vuosiin se on 77 prosenttia kokonaisuudessaan ja tämä sitten jaetaan eri yhteisön välillä, eri kalastustyyppejä, kuten troolikalastuksen välillä. Tämä koskee niin koillisatlantia kuin muitakin osia. Minä toivon, että tässä voidaan ratkaista näitä vakavia ongelmia, joista olemme tähän mennessä kärsineet. Kiitoksia, Roomakines. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies ja hyvä komission jäsen. Tänä aamuna me kaikki olemme iloisia Lontoossa aikaansaamusta sopimuksesta eilen Euroopan unionin, Norjan ja Färsaarten välillä, koska me haluamme saada tämän vastuuttoman kalastuksen päätökseen. Sopimus on tervetullut, mutta siihen liittyy ongelmia, mutta plussapuolella Islanti ei saa mitään rajoittamatonta pääsyä EUn visille ja se on tärkeää, jotta äh, suojellaan näitä markkinoita. Sitten irlantilaisille kalastajille käytettävissä oleva kiinte, se on nostettu 105 000 tonnin makrilli on Irlannille kaikista arvokkain laji, mutta mekin olemme samaa mieltä siitä, että on huolestuttavaa, että Färsarille annettu kiintiö on suuri ja se mitä ähm, Greenlandille ja äh, Islannille ja Venäjälle on annettu. Mutta on hyvä, että sopimus on olemassa ja se mahdollistaa sen, että EU voi tarkastella näitä kiintiöitä silloin, kun on kysymys vastuuttomasta kalastuksesta. Kajia nyt keskustelu on päättynyt. Arvoisa komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitos. Kiitos vielä kerran, että otitte esiin näitä kysymyksiä. Olen täällä puolustamassa eilistä sopimusta. Se on tasapainossa ja luo puitteet, vakaat puitteet kalastukselle. Islannin osalta kehitys on pettymys, mutta lisäyritys saada Islanti mukaan voitaisiin tehdä ennen kuin lähdetään sanktioihin. Yksipuoliset toimet aiheuttavat kyllä huolta se, että ei haeta rannikkovaltion asemaa. Maria Damanaki ei voi valitettavasti olla paikalla, kun hän on tärkeässä toisessa kokouksessa, mutta hän voi palata yksityiskohtiin seuraavassa kalatalousvaliokunnan kokouksessa. Meribassin osalta on kehitystä, jota ei kunnolla oikein hyväksytä täällä parlamentissa. Alueellistaminen, se, että alueet tai jäsenvaltiot ovat vastuussa kalastuksesta ja kalastuksen valvonnasta. Kuulen tässä jälleen äänen, jolla peräänkuulutettiin sanktioita Islannin suuntaan, jälleen nyt sitten sanktioita niitä suuntaan, jotka eivät ole sopimaspuolia, mutta Euroopan laajuinen kiintiö olisi vaihtoehto meripassin osalta, joten kiitos puheenvuoroista. Kiitos ja täten tämä keskustelu on päättynyt ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Anes Kövius tulee korvaamaan Klaus Heine Leenen ja tämä astuu voimaan 12. maaliskuuta 2014 ja artiklan 7 kohdan yksi mukaisesti, joka liittyy Euroopan parlamentin jäsenten valintaan